valiokunta on toimittanut korjauksia kolmeen tekstiin. Säännö 231.4 mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyksi, mikäli siis 24 tunnin sisään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt asiasta äänestystä. Nämä oikaisut löytyvät täysistunto nettisivuilta ja ne liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Seuraavaksi on komission puheenjohtajaehdokkaan julkilausuma